Good morning, colleagues. Our... Uh, Huomenta, kollegat. Huomenta, kollegat. Aloitamme nyt puoli kymmeneltä ja sitten 11.30 asti kokoustamme ja sen jälkeen koordinaattorit puoli yhteen asti esityslistasta muutama muutos. Tuo neljäs kohta, Eurodac-asia on siirretty eteenpäin. Sitten myös äänestämme tuossa 10 yli 11. Jos kukaan ei tätä vastusta, hyväksymme esityslistan tällaisenaan. Kroatia, mm, Tanskaa, ja Kietor täällä ei valitettavasti ole tämän päivän kokouksessa kielijärjestelyissä tarjolla. Sitten katsomme näitä Liben kokouksia 11 huhtikuuta siis ja 27. huhtikuuta. Voiko valiokunta hyväksyä nämä kokouspäivät. Sitten kiinnittäisin huomiota tähän syyttäjän viraston asetukseen. 3. huhtikuuta 16 valtiota pyydettiin käsittelemään artiklaa 87 ja yhteistyötä, vahvistettavaa yhteistyötä syytetty, syytettä, syytettä, Nyt pitäisi sitten saada tämä teksti käsiteltyä. Tämä on sitten äh, parlamentti lähetetty hyväksyttäväksi, siis 16 jäsenvaltiota tätä toivoo. Ja sitten neljäs kohta niin on tuo paperiton valiokunta. Kohta kohdalta etenemme voidaksemme saada asiakirjojen tulostamisen päätökseen ja näin to, varmasti tiedättekin, että meillä on tällaisia sähköisiä sovelluksia, joista löytyy kaikki asiakirjat e-meetingistä ja näin enää ei jaeta asiakirjoja paperina, paperimuodossa, Ja ainoastaan näitä voi sitten pyytää vahtimestareilta näitä asiakirjoja tarvittaessa. Nyt sitten haluamme lopettaa pikapuoliin tyystin asiakirjojen tulostamisen. Nyt meillä on ainoastaan kaikilla kielillä paperina esityslista. Ne, jotka eivät vielä ole käyttäneet e-meeting-sovellusta, toivon, että pikapuoliin sitten sitä käyttämään ja hankkimaan sitä kautta asiakirjoja. Sitten vielä toistaisin. Siis käykö tämä äsken sanomani kaikille Ja sitten viidenneksi sähköisestä äänestyksestä. Me siis aloitamme 10 yli 11. Toivon, että teillä on äänestyskortit mukana. Sitten 27.8. helmikuuta tämän vuoden puolella ja 23. ja 4. toukokuuta viime vuodelta tai 21. maaliskuuta pöytäkirjat pitäisi hyväksyä. Näin ne on hyväksytty. Neljäs kohta on siis peruutettu ja lykätty eteenpäin. Ja sitten siirrymme viidenteen kohtaan, komission kertomus parlamentille ja neuvostolle räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Ja artikla 14.2 ja 18.1 asetuksessa, ja ne on hyväksytty 28. helmikuuta. Nyt antaisin ensiksi puheenvuoron komissiolle, se voi esitellä sitä meille, ja sen jälkeen jäsenet saavat puhua. Das komissiosta, olkaa hyvä, viisi minuuttia teillä on puheaikaa. Olkaa hyvä. Everybody, um, thank you very much, Mr. Chairman. Hyvää huomenta kaikki. Kiitos herra puheenjohtaja. Kiitos, että aikataulustanne löytyi aikaa tämän asian käsittelyn. Mitä kotitekoisiin räjähteiden vastaiseen taisteluun tulee, ne ovat tärkeitä, kun taistellaan terrorismia vastaan. Viimeiset terroristi-iskut on tehty eri keinoin, kuitenkin tällaiset kotitekoiset räjähteet ovat äh, aseiden lisäksi sellaiset, joita terroristit käyttävät, niiden saatavuus ja tehokkuus ovat huomattavia. Me olemme nähneet Brysselissä ja Pariisissa tämän muun muassa ja myös Egyptissä nyt. Terroristien propaganda internetissä antaa helpon pääsyn ohjeisiin, joilla voi tehdä räjähteitä. Me olemme nähneet tämän. Ja se, kun mahdollisesti terroristit, taistelijat palaavat Eurooppaan, niin pelkona on, että tämä ö, pommien rakentamisen tietotaito tulee tämän myötä myös Eurooppaan. Joten meidän täytyy jatkaa työtä, meidän täytyy suojella itseämme kotitekoisilta räjähteiltä. Ja tällä alalla yhteinen EU-lähestymistapa on tarpeellinen, jotta terroristit eivät pääsisi näihin kemikaaleihin käsiksi. Siksi vuonna 2013 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät tämän asetuksen 98-2013, joka koskee räjähteiden lähtöaineen markkinointia ja käyttöä. Tätä kautta yritetään rajoittaa kemikaalisten aineiden saatavuutta, jota voidaan käyttää räjähteisiin, ja tätä kautta saataisiin myös raportointijärjestelmä terroristien toimista. Komissio on hyväksynyt asiakirjan. Siinä puhutaan, miten asetusta tulisi to- toimeenpanna ja miten ja tässä yhteydessä täytyisi myös ottaa huomioon kokemus, koska tämä asetus ei vielä kovin kauan ole ollut vielä voimassa ja johtopäätöksiä ei vielä voida vetää. Komissio pyrkii siihen, että se tarkastelee edistystä, kun puhutaan rajateiden lähtöaineista ja sitten tässä on otettu myös esille haasteita jäsenvaltioissa ja sitten on pyritty ponnistelemaan tulevaisuudessa vielä tämän kysymyksen eteen. Tässä on myös, myös säädösvallan siirtoa on käsitelty. Me olemme vakuuttaneet siitä, että asetus vähentää uhkia, mitä kotitekoisiin räjähteisiin Euroopassa tulee, ja se on vähentänyt räjähteiden lähtöaineiden saatavuutta Euroopan markkinoilla, ja vaikuttaa siltä, että rajoitteet on johtanut siihen, että on käytetty vaihtoehtoisia aineita, jotka eivät ole niin vaarallisia. Niitä voidaan käyttää myös kotitalouksissa, mutta niillä ei voida valmistaa räjähteitä. Ja, ja tässä myös ähm, la, viranomaiset voivat tehdä paremmin tutkimuksia äh, ja on vähemmän varkauksia ja näiden kemikaalien ähm, katoamistapauksia. On joitakin haasteita, mitä asetuksen toimeenpanoon tulee. Jäsenvaltiolle suurimmat haasteet on, että tässä on hyvin pitkä toimitusketju ja tässä tietysti pitäisi myös rajoittaa internetkaupaa, mutta jos mm, maahan tulo tuontikysymykset ovat olleet esillä. Tässä pitäisi identifioida kaikki aineet ja sitten myös ostajat. Tässä täytyy erotella, on olemassa myös ammattikäyttäjiä. Ja asioista on paljon keskusteltu, että pitäisikö rajoituksia laajentaa käyttämään ammattikäyttäjiä eikä ainoastaan tavallista yleisöä. Me olemme nähneet esimerkkejä, jossa terroristit pääsevät käsiksi näihin räjähteiden lähtöaineisiin ja siksi komissio aikoo tarkastella asetusta ja puuttua näihin ja muihin kysymyksiin, joita järjestelmä voidaan vahvistaa tulevaisuudessa. Me pohdimme sitä, pitäisikö rajoituksia ja valvontaa lisätä ja pitäisikö ottaa mukaan uusia aineita. Ja me tulemme myös harmonisoimaan joitakin sääntöjä ennen kaikkea, jos tätä kautta voidaan sitten pystyä pitämään paremmin kiinni tavoitteista. Ja sitten kustannukset ja hyödyt, mitä lisä toimiin tulee, ne otetaan myös huomioon tässä yhteydessä. Tätä kautta saadaan myös kapasiteettia kasvatettua, mitä kaikkiin toimijoihin tulee. Sitten komissio on lisännyt kolme ainetta liitteeseen kolme. Tässä magnesium, magnesiumnitraatti ja magnesium magnesiumjauhe. Ja sitten mitä pysyvään komitean tulee, tässä on tehty erittäin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä, ja tässä on erittäin myönteinen dynamiikka havaittavissa. Joten komissio on sitoutunut siihen, että mm, asetus toimeenpannaan ja me arvioimme siitä, tarvitaanko ryhtyä lisätoimiin tällä alalla. Ja toki me odotamme yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Kiitos. Thank you very much. May I ask if, uh, any... Kiitokset. Ja haluatko jäsenet esittää puheenvuoroja? Kiitsepu, please. Thank you, Chair. Just a... Kiitoksia, puheenjohtaja. Jotta nyt paremmin ymmärtäisi, mitä tapahtuu, siis tämä nyt ei ole mitään kritiikkiä, mutta Totesitte, että on hyvin paljon raportointu epäilyttävistä transaktioista. Onko tämä lukema noussut, koska tietoisuutta on enemmän tällä alalla? Ja johtaako tämä selkeisiin tuloksiin, jotka osoittavat, että on ongelmallisia transaktioita? Vai ovatko valtaosa näistä transaktioista kuitenkin laillisia? Vai liittyvätkö ne joihinkin rikostutkimuksiin ja muihin tuloksiin. Ja lisäksi, voisitko hiukan selittää, koska raportissahan puhutaan valtojen delegoimisesta, miten se toimii ja miten se käytännössä on hyödyksi. Anyone else before I go back to... Onko muilla tähän sanottavaa? Kiitos Birgit ja sitten herra Vass, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Olemme nähneet erinäisiä vaikutuksia. Ja joskus vuorovaikutus eri tekijöiden välillä on vaikea todentaa, mutta fakta on se, että näiden räjähteiden määrä lisääntyy ja osittain se johtuu siitä, että monet taloudelliset toimijat ovat rajoittaneet näitä toimia ja jotkut valmistajat ovat vapaaehtoisesti lakanneet tuottamasta niitä, ja jotkut ovat lakanneet niiden myynnin. Mitään häiriöitä tai taloudellisia tappioita ei tästä ole koitunut, eli tämä on yksi osa yhtälöä. Eli nyt on vähemmän näiden aineiden ostoa ja myyntiä. Mutta toisaalta on enemmän raportoitu näistä epäilyttävistä transaktioista ja se johtuu varmaan kahdesta tekijästä. Yhtäältä on enemmän tietoutta ja enemmän valppautta taloudellisten toimijoiden tasolla. He ovat varovaisempia yksinkertaisesti. Ja toisaalta viranomaiset ovat nyt enemmän kiinnittäneet huomioita näihin taloudellisiin toimijoihin. Joissain jäsenvaltioissa ad hoc pohjalta on vaihdettu tietoja näistä raporteista ja evätyistä luvista, mutta tällä hetkellä nämä tiedot ovat vielä hyvän hajanaisia. Olemme vielä varhaisessa vaiheessa täytäntöönpanossa ja meillä on varmasti sitten selkeämpi kuva muutaman vuoden kuluttua. Sitten delegoiduista valtuutuksista Nämä kolme ainetta, jotka mainitsin, on lisätty nyt liitteeseen kaksi. Eli ne ovat valvonnan alaisia. Tämä on tehty perinteisellä tavalla. Eli komissio teki asiasta ehdotuksen. Ja pyyntö tälle asialle tuli komiteasta, eli jäsenvaltiot itse katsoivat, että nämä kolme ainetta tulisi lisätä tähän luetteloon. Ja tästä on ilmoitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle tuttuun tapaan, eikä mitään kommentteja tai vastalauseita ole tullut tähän. Kiitos. Kiitokset. Niin, te mainitsitte tosiaan tuon terrorismin vastaisen yksikön myös. Kiitokset tästä. Jos muuta sanottavaa ei tähän asiaan ole, niin kiitämme komissiota Kiitos tästä keskustelusta myös Birgit sinulle. No niin, sitten seu, siirrymme eteenpäin kuudenteen ja seitsemänteen kohtaan palautuspolitiikasta. Komissio on hyväksynyt toinen maaliskuuta suosituksen siitä, miten palautukset pitäisi saada tehokkaammiksi ja nykyistä lainsäädäntöä täytäntöön panna paremmin. Ja näin Jäsenvaltioiden täytyisi siis saavuttaa palautusdirektiivin tavoitteet. Tästä on myös Maltan julistus 3. päivätä helmikuuta, jossa korostetaan sitä, miten todella tarvitsemme tällaista palautuspolitiikkaa. Tähän liittyy komission tiedonanto tehokkaammasta palautuspolitiikasta ja siinä on myös uudistettu toimintasuunnitelma lisätoimista palautus direktiivin tehokkaammaksi täytäntöönpanoksi. Nyt Tudorake, olkaa hyvä, hän johtaa laittoman maahanmuuton ja palautuspolitiikan yksikköä komission home pääosastossa palautuspolitiikasta ja toimintasuunnitelmasta. Nyt hän saa puheenvuoron. Onkohan hän jo paikalla? Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Dear Chairman, honorable members, uh, commission... Puheenjohtaja, komissio on aina pitänyt maahanmuuton hallinnointia jatkumona, jossa solidaarisuus ja solidaarisuus täytyy yhdistää toimiin, joilla hillitään laitonta maahanmuuttoa ja että palautuspolitiikka on inhimillistä. Ja tässä jatkumossa tehokkaan palauttamispolitiikan täytyy liittyä toimiin jäsenvaltioissa ja myöskin täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Vuonna 2015 komissio hyväksyi toimintasuunnitelman palauttamisista. Siinä on 40 tointa, joista monet on jo pantu täytäntöön. Mutta toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja se pantiin täytäntöön ennen maahanmuuttokriisiä. Ja jos katsotaan nyt näitä lukemia tällä hetkellä, niin katsoimme, että meidän täytyy päivittää toimintasuunnitelmaa. Yhtäältä palauttamistaso viime vuosina on ollut noin 35-37 prosentin tasolla. Jos tästä vähennetään länsi tai itäisen kumppanuuden maat, joiden kanssa meillä on hyviä ja toimivia palauttamissopimuksia, niin sitten tämä laskee selvästi alle 30 prosentin. Mutta pian miljoona turvapaikanhakijaa, jotka ovat tulleet eu alueelle kahden vuoden aikana, niin heidän asiansa saadaan hoidettua päätökseen ja monien anomus hylätään. Jäsenvaltiossa täytyy nyt valmistautua tähän hetkeen. Ja tämä nyt uudessa toimintasuunnitelmassa ja paketissa, joka hyväksyttiin maaliskuussa, niin tähän se pyrkii. Tässä on otettu huomioon tämä tilanne ja tämä kiireellisyys, joka liittyy jäsenvaltioiden tilanteisiin. Ja sitten on katsottu, miten jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet lainsäädännöllisiä ja taloudellisia välineitä, joita niillä on käytössään, jotta voidaan toteuttaa tehokkaita palauttamisia. Mitä uudessa toimintasuunnitelmassa sitten on? Yhtäältä siinä on katsottu, miten kansallisia järjestelmiä voitaisiin tehdä tehokkaammiksi hyödyntämällä paremmin palauttamisdirektiiviä. Ja siksi paketissa on suositus, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisesti sitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön direktiiviä ja miten se on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja palaan kohta tähän suositukseen, joka on erillinen asiakirja. Sitten on katsottu, miten jäsenvaltio se EUn tasolla – turvapaikkamenettelyt voidaan yhdistää palauttamismenettelyihin, jotta on tätä jatkuvuutta ja jotta voidaan varmistaa, että on synergiaa ja täydentävyyttä kansallisella tasolla näiden kahden toimen välillä. Ja sitten on puhuttu siitä, miten pitäisi parantaa jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden ja virastojen välillä myöskin. Olemme tarkastelleet olemassa olevia IT-järjestelmiä, joita jäsenvaltioiden viranomaisilla on käytössään ja miten viranomaiset pystyvät käyttämään näitä järjestelmiä ja miten voitaisiin parantaa pääsyä näihin tietoihin. Toimintasuunnitelmassa puhutaan myöskin parhaiden käytänteiden vaihtamisesta, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus palauttamistoimissa. Ja siinä puhutaan myöskin harmonisoinnista näiden palauttamistoimien osalta, koska tällä hetkellähän on tilanteita, joissa kolmannet maat vähän shoppailevat jäsenvaltioissa ja katsovat, missä olisi paras palauttamispolitiikka niiden kannalta. Ja sitten täytyy katsoa myöskin kansallisella EU-tasolla näitä eri toimijoita palauttamiskysymyksissä. Esimerkiksi rannikkovartioston pitää antaa enemmän apua, pala- palkata lisää henkilöstöä palauttamisyksikköön ja myöskin odottelemme, että tämä virasto kouluttaa kolmansien maiden viranomaisia, jotka ovat mukana palauttamistoimissa lokakuuhun mennessä. Sitten katsotaan myöskin jäsenvaltioiden rahoitustukea 200 miljoonaan pelkästään tänä vuonna. Ja kuten aikaisemmin totesin, toimintasuunnitelmassa katsotaan haasteita, jotka liittyvät palauttamisiin, koska jäsenvaltioiden toimien täytyy saada kompensaatiota kolmansien maiden yhteistyön kautta. Suosituksessa on pohjauduttu palauttamisdirektiiviin ja siinä on pragmaattisesti katsottu löydöksiä Schengenin arviointi toimista viimeisen kahden vuoden aikana jäsenvaltiossa ja on katsottu, miten jäsenvaltiot paremmin voisivat soveltaa sääntöjä tästä direktiivistä. Mitään uusia velvoitteita ei ole. Me pysyttelemme näissä oikeudellisissa rajoissa, jotka on kirjattu direktiiviin. Ja täytyy myöskin todeta, että tämä malli ei sovi kaikille, eli suosituksen ei ole tarkoitus tulla sovelletuksi kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla. Erityisiä suosituksia voidaan tehdä tietyille jäsenvaltioille liittyen niiden sisäisen tilanteeseen, mutta jäsenvaltioiden pitää katsoa kriittisesti omaa järjestelmänsä ja katsoa, mitä siellä todella tarvitaan. Eli suosituksessa on toimia, joilla voidaan parantaa koordinointia kaikkien kansainvälisten tahojen ja viranomaisten välillä, jotka ovat mukana palauttamisessa, jotta voidaan varmistaa, että pystytään poistamaan esteitä palauttamiselle pikaisesti. Ja siellä katsotaan miten voidaan poistaa tehottomuutta, kun katsotaan jäsenvaltioiden toimintaa palauttamiskysymyksissä. Me katsomme väärinkäytöksiä ja katsomme, miten voidaan tarkastella turvapaikkahakemuksia nopeammin. Joskushan näitä anomuksia tehdään vain palauttamisten viivittämiseksi. Ja myöskin pitää oikein käyttää näitä maahanpääsykieltoja. Ja suosituksessa mietitään, vapaaehtoisia palauttamisohjelmia kesäkuuhun mennessä ja kunnollinen tietojen vaihto. Sitten kaksi asiaa, joihin tietyt osat kansalaisyhteiskuntaa ovat suhtautuneet kriittisesti ja joista on keskusteltu intensiivisesti viimeisen parin viikon aikana. Eli tässä on katsottu näitä säilyttämiskysymyksiä. Tässä on nyt selkeämpiä ohjeita sen suhteen, miten palauttamisdirektiiviä tulisi soveltaa, jotta voidaan hyödyntää näitä pidätystoimia, joista on mainittu direktiivissä. Mutta näitä pidätyksiä ei saa tehdä ainoastaan pidättämisen vuoksi. Jäsenvaltioiden pitää älykkäämmin hyödyntää näitä direktiivin rajoja ja soveltaa niitä todellisuuteen kolmansien maiden kanssa – Silloin kun tällaista yhteistyötä on ja palauttamisia toteutetaan, silloin näitä vangitsemistoimia pitää toteuttaa, jotta palauttamiset voidaan toteuttaa. Jos tällaista yhteistyötä ei ole, niin sitten tietenkään emme odota, että jäsenvaltiot soveltavat näitä vangitsemisia, jos on selvää, että palauttaminen ei ole mahdollista. Ja sitten alaikäiset. No, suosituksessa on puhuttu siitä, että täytyy selventää näiden alaikäisten oikeudellinen status. Tämä täytyy tehdä jäsenvaltiossa, koska jos tämä status on epäselvä alaikäisten osalta, niin he saattavat joutua harmaalle alueelle ja he saattavat joutua väärinkäytösten kohteeksi. Ja toiseksi suosituksessa katsotaan, että osana kokonaisarviointia lapsen osalta, niin joskus alaikäisen palauttaminen perheeseen alkuperämaahan saattaa olla lapsen etujen mukaista. Tätä ei pidä tehdä sokeasti, vaan tätä täytyy arvioida syvällisesti, mutta tällainen palauttamismahdollisuus alkuperämaahan perheen luokse on osa näitä toimia, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa. Tämän kunnianhimoinen paketti, meidän pitää investoida siihen poliittisia, taloudellisia ja ihmisiä resursseja jäsenvaltioissa, ja komissio on valmis näissä asioissa tukemaan jäsenvaltioita. Komissio raportoi edistyksestä ja suosituksesta joulukuuhun mennessä. Kiitos. Thank you very much. obviously Kiitokset tästä merkittävän ja hankalan asian esittelemystä. Nyt sitten Metsola saa puheenvuoron ensiksi. Let me start by thank. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission edustajalle tästä yksityiskohtaisesta ja kattavasta esityksestä. Minä tahtoisin sanoa muutaman sanan selkeästi. Yksi asia tässä unionin maahanmuuttopolitiikassa on kyllä kaukana täytäntöönpanosta. Me olemme aina epäonnistuneet tässä palautusasiassa. Jos katsomme tilastoja ja palautettujen määrää, luvut ovat hyvin pieniä. Niistä syistä, jotka äsken kuulimme, emmekä todellakaan voi korostaa sitä, miten jokaisen jäsenvaltion pitäisi tehdä työtä yhdessä ja taata, että tätä järjestelmää käytettäisiin yhtenäisesti kautta unionin. Ja näin sitten tosiaan puhutaan tuosta shoppailukiertelystä pitkin unionia, koska he etsivät erilaisia ratkaisuja ja tätä yhteistä pakettia on turha olla korostamatta liikaa. Minun maani on onnistunut vapaaehtoisen paluun ohjelmissa ja niitä voidaan käyttää esimerkkinä siitä, mitä tosiaan voidaan saada aikaan, jotta ihmisiä voidaan palauttaa tuon non-refulman periaatteen mukaisesti. Joka tapauksessa komission kuulimme äsken puhuvan avainasioista, jos palauttaminen ei ole mahdollista ja kansallisella tasolla jäsenvaltio ei ole ottanut kahdenvälistä sopimusta kolmannen valtion kanssa käyttöön, niin missä sitten komissio itse asiassa voi toimia. Sitähän me usein olemme pohdiskelleet ja neuvosto on sen esittänyt useaan otteeseen päätöspäätelmissään ja aina muutaman kuukauden välein me sitten saamme kuulla tästä ja saamme pyyhkeitä siitä, että me ole tehneet tarpeeksi. Jos ajattelemme sitten rannikkovartiostoa, me tarvitsemme koulutusta myös, me tarvitsemme paljon enemmän työtä juuri tällä tie- tiellä. Me äh, palautuspolitiikassa myös meidän täytyy siis saada poliittisella tasolla lupaamamme myös toimintaan. Sitä ei ole vielä tapahtunut ruohonjuuritasolla. Ja sitten vielä lopuksi oikeudellisen aseman selventäminen on aivan avainasemassa. Me myös tiedämme sen eron, ne erot, mitä erilaisissa jäsenvaltioissa on välineistössä. Aika lailla käytetään väärin näitä välineitä. Valtavat määrät alaikäisiä katoaa yksin matkatessaan ja näin jäsenvaltioiden ja komission täytyy tehdä paljon tiiviimpää yhteistyötä nähdäksemme, miten todella voimme sitten yhdessä päättämästämme politiikasta voisimme saada vähän konkreettisempaa. Kiitokset tästä. Thanks a lot, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa eri kysymyksiä esille. On totta, mitä palauttamiseen tulee, niin se on yksi turvapaikkajärjestelmän ähm, toimi. Eli jos ei saa turvapaikkaa, niin henkilö palautetaan. Ja mieluiten tietysti lähtö maahan. Ja olen samaa mieltä, jos me puhumme palauttamisesta, niin se, miten me sen teemme, niin me tarvitsemme selkeitä sääntöjä, jotta me voimme tässä kunnioittaa ihmisarvoa ja jotta voimme tehdä sen hyväksyttävällä tavalla. Sitten toinen kysymys. Palauttammeko kaikki nämä mm, henkilöt lähtömaahan, jotka eivät saa turvapaikkaa, vai pohdimmeko sitä, että heidät voitaisiin palauttaa johonkin toiseen kolmanteen maahan? No miksi mikään kolmannen maan, kolmas maa hyväksyisi henkilöitä, jotka eivät ole heidän maan kansalaisia. Ehkä meidän pitäisi maksaa siitä, mutta tämä on ehkä poliittinen viesti. Eli me emme siis ole valmiita huolehtimaan näistä ihmisistä, mutta sitten pyydämme kolmansia maisia, maita pidättämään, pitämään huolta näistä ihmisistä. Eli jos mahdollista, niin kyllä nämä henkilöt täytyisi palauttaa lähtömaahan. Kollegani Roberta Metsola juuri mainitsi kahdenvälisiä sopimuksia, mitä palauttamiseen tulee. Sellaisia meillä on, mutta eikö meillä pitäisi olla Euroopan tason takaisinottosopimus, koska yhdellä maalla voi olla tällainen sopimus ja sitten tämä maa voi lähettää henkilöitä lähtömaahan, mutta sitten 27 muuta maata ei. Eli siis mitä Mistä me puhumme, kun on eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä? Meillä pitäisi olla eurooppalaisia eh, sopimuksia, mitä palauttamiseen ja takaisinottoon tulee, eikä 28 kansallista takaisinottosopimusta. Jos me haluamme antaa selkeän signaalin niin, no toki me haluamme suojella ihmisiä, jotka pakenevat sotaa tai kidutusta, mutta me emme voi antaa samaa suojaa ihmisille, jotka pakenevat köyhyyttä. Meidän täytyy taata, että turvapaikkamenetelmä on laillisesti vedenpitävä. Mielestäni ei ole hyväksyttävää, että ihmiset ovat pidempään kuin vuoden Euroopan unionissa ja sitten päätetään, että heidän täytyy lähteä. Tätä ei kukaan tule ymmärtämään. Me, meidän pitää sanoa, että me voimme suojella ainoastaan niitä, joilla on oikeus turvapaikkaan. Tätä täytyisi työstää siis. Jos meillä on tietoa, että jäsenvaltiot tekevät töitä sen eteen, että he voivat nopeuttaa turvapaikkamenetelmää laillisella tavalla, niin tämä olisi hyvä. No sitten yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Miten me voimme saada aikaiseksi takaisinottosopimuksia, jotta palautukset on taattuja? Olemmeko valmiita pohtimaan eri askeleita, koska alkuperämaiden tilanne on, ovat erilaisia. Puhummeko rajoittavista toimista ja puhummeko siitä, että pitäisi muuttaa ulkopolitiikkamme tiettyjä osia, esimerkiksi mitä kauppaan, energian, kalastukseen tulee. Mitkä ovat tässä yhteydessä meidän strategiamme ja onko tapahtunut edistystä tällä alalla? Kiitokset ja olkaa hyvä. Ich möchte hier betonen, dass... Haluaisin korostaa, että kun käsitellään näitä hylättyjä turvapaikkahakemuksia, niin meidän täytyy katsoa ihmisoikeusjulistusta, oikeusvaltioperiaatetta – sen pitää olla lähestymistapa, kun käsitellään näitä ihmisiä, joiden turvapaikkahakemukset on hylätty. Ja en ole aina varma, noudatetaanko näitä sääntöjä. Ja haluaisin kahdessa asiassa tehdä tämän selväksi. Ensinnäkin, miten on tarkoituksena käsitellä pakolaisia ja vangita heidät rajalla, ja miten tämä sopii oikeusvaltioperiaatteeseen – jos nyt lähdetään siitä, että ihmiset, jotka tarvitsevat suojaa, niin sehän on yleinen periaate oikeusvaltioperiaatteessa. Ja Euroopan unioni on sen tunnustanut. Ja se täytyy muistaa, kun käsittelemme näitä ihmisiä, jotka ovat pakolaisia tai maahanmuuttajia ulkorajoillamme. Ja sitten toinen asia, miten käsitellään alaikäisiä. Periaatteena pitää olla, että ensin pitää pitää huolta lasten hyvinvoinnista, varsinkin alaikäisten hyvinvoinnista. Ja millaisia aloitteita pitäisi kehittää, jotta lasten hyvinvointi voidaan varmistaa ja jotta päästään tilanteeseen, jossa perheiden jälleen yhdistämisiä voidaan tehostaa. Kiitos. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Kiitokset ja Diaz de Mera, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin tämä asia tosiaan pohjautuu tuohon palauttamisdirektiivin tehokkaaseen toteuttamiseen ja komission tiedonantoon tehokkaammasta palauttamispolitiikasta. Minun on kuitenkin tärkeää muistuttaa sitä, siitä, että palauttamisdirektiivistä keskusteltiin 2004-2009 lainsäädäntökaudella oikein reippaasti. Ja kuten Carlos ja muut varmaan muistavat, niin tuo direktiivi kulki eteenpäin tämän talon kahdella suurella puolueella, kansanpuolueessa siellä oli myös silloin brittikonservatiivit ja sitten myös demarit puolsivat tätä. Tosin siellä oli kaksi espanjalaista, toinen Oviols ja Mores, jotka äänestivät toisin. Tämä oli siis asian lähtökohta. Ja tämä oli oikein, oikein kiistanalainen poleminen keskustelu. Ja nyt esittäisinkin sit sellaisen kysymyksen, miten monet jäsenvaltiot ovat todellakin kansalliseen lainsäädäntöönsä tämän ottaneet, kuinka monet ja kuinka monet eivät, koska muistan, että tässä oli hyvin pitkä siirtymäaika käytössä varsinkin Kreikalle, kun se on niin saaristovoittoinen valtio. Tämän halusin sinänsä sanoa ja sitten vielä muistuttaisin siitä, että jos en nyt aivan väärin muista, niin kansalaisjärjestön painostus on tuonut esille seuraavat kysymykset. Alaikäiset varsinkin. En tiedä, tarvitseeko juristilingvisteille tästä muistuttaa, koska muistelen, että palauttamisdirektiivissä ei ollenkaan mainita tuota pidättämistä, tuota, väliä, vanki, vangitsemista. Siellä sanotaan ainoastaan tällainen hallinnollinen säilö. Näin siellä sanotaan, hallinnollisesti asiasta puhutaan. Ja näin sitten käytetään sellaisia käsitteitä, jotka ovat todella merkittäviä, kun arvioimme palauttamispolitiikkaa ylipäätään, koska direktiivissä ei muistaakseni kuitenkaan millään tavoin viitata vangitsemiseen, johon täällä on sitten jo viitattu. Ja sitten samantyyppiseen kohteluun kuin vangitsemisen aikana. Jos sitten ajattelen nyt noita alkuvuosia, niin silloin me halusimme taada oikeusvarmuuden myös hallinnollisen pidätyksen aikana ja siinä puhuttiin puolesta toista vuodesta. Carlos tuolla ainakin nyökyttelee, hän muistaa tämän keskustelun noilta ajoilta jo. Ja siksi haluaisinkin tietää, onko totisesti nyt sitten tuo 18 kuukauden hallinnollisen pidättämisen aika ja sitten se henkilö, jota ei ole, jonka kansalaisuutta ei ole saatu identifioitua, onko se nyt selvä. Ja entä sitten taas tuo kahden välinen palauttamis, takaisinottosopimus, jota ei ole myöskään tehty ja komission tiedonanto tehokkaasta palauttamisdirektiivin soveltamisesta ottanut huomioon nämä esittämäni asiat. Ja tietysti olen kovasti huolissani myös alaikäisten tilanteesta. Kiitos. Kiitos. Demira. tämä oli hyvin hyödyllinen muistutus institutionaalisesta taustasta ja tosiaan olin mainitsemassani tuosta vangitsemisesta, pidättämisestä ja siitä, ettei sitä tosiaan mainita tuossa varsinaisessa direktiivissä, mutta käsikirjassa tämä sana on kyllä käytössä jäsenvaltiot itse ovat kuitenkin tällaisesta kiinniottamisesta, säilönottamisesta vastuussa, joten se on jäsenvaltioiden harteilla ja näin pyytäisin kuitenkin komissiota kiinnittämään tähän huomioon. Kansalaisyhteiskuntahan on ollut kovastikin huolissaan tästä asiasta myös direktiivin tulkinnassa. Eli onko niin, että komission käsikirjassa sanotaan, että ei tätä pitäisi käyttää tätä säilönottomenettelyä säännönmukaisesti. Jotkut jäsenvaltiot ovat saattaneet käyttää sitten tätä väärin aika lailla järjestelmällisestikin, vaikka käsikirjassa toisiin sanotaan, mikä teidän näkemyksenne on tähän. Asiahan ei siis ole suoraan direktiivissä mainittu. Radev, olkaa hyvä. Terroristичните атаки в Стокхолм от петък и Берлин от декември мина... Tukholmassa oli juuri terroristihyökkäys viime viikolla ja Berliinissä viime vuoden puolella. Ja tämä on osoittanut, että meillä pitää olla tehokkaita menettelyitä maahanmuuttajien palauttamiseksi, jos he eivät täytä kriteereitä liittyen kansainväliseen suojeluun. näissä menettelyissä on paljon käytännön ongelmia. Mutta jos palautamme vain ne, joilla ei ole oikeutta oleskella EUn alueella, niin tällä tavalla voitaisiin paremmin suojella niitä, joilla on oikeus olla täällä. Ja siksi on tärkeää, että meillä on hyvää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja enemmän palauttamissopimuksia sekä Euroopassa että kansallisella tasolla. Mitä vähemmän laittomia maahanmuuttoja meillä on Euroopassa, niin sitä vähemmän meillä on myöskin palauttamismenettelyitä. Bulgariallahan on osa EUn ulkorajaa. Ja sieltä olisi parasta palauttaa kaikki, joilla ei ole oikeutta jäädä Eurooppaan – ja meidän täytyy auttaa sitten niitä, joilla on oikeus suojeluun. Mutta me emme pärjää yksin, ja siksi tarvitsemme solidaarisuutta, asiantuntija-apua. Se on erittäin tärkeää, jotta voimme suojella EUn ulkorajaa Turkin kanssa. Kiitokset tästä keskustelusta tosiaan käy ilmi, että monta monta asiaa on vielä täysin epäselvyyden vallassa meitä jatkuvasti arvostellaan sekä meitä että komissiota, koska emme edes tiedä, kuka on turvapaikanhakija ja kuka on pakolainen. Tätä on julkiselle mielipiteelle mahdoton selittää jäsenvaltioissa. Kun emme, ja, ten, ja nämä jännitteet kasvavat jäsenvaltioissa, vaikka selkeät säännöt periaatteessa on ja meillä on olemassa määritelmä turvapaikanhakijoille ja pakolaisille, mutta niitä ei osata käyttää. Ja jos ajattelemme tätä direktiiviä, niin siitähän on keskusteltu 2004-2009. No silloin oli aivan toinen tilanne maailmassa. Nyt me elämme täysin toisissa olosuhteissa ja näin me emme voi suoraan linkittää asioita toinen toisiinsa. Ja myöskään emme voi nähdä näitä äskettäisiä tapahtumia vaikkapa Ruotsissa suoraan direktiivin epäonnistumisen lähteenä. No, miten, mitä ihmettä uutta tässä on sitten? Miten tämä toimintasuunnitelma nyt on uudistunut? Miten se oikeastaan nyt eroaa siitä, mitä tähän mennessä on tehty? Millä tavalla komissio nyt aikoo sitten toimia ja, ja saada jäsenvaltiot toimimaan, miten voidaan pakolaiset erottaa paremmin turvapaikanhakijoista, miten voidaan paremmin takaisinottosopimuksia luoda, palauttamista harjoittaa, minkälaiset olosuhteet pitää turvapaikanhakijoille määritellä ja niin poispäin. Odotelen tähän kyllä varsin innokkaasti nyt vastauksia, koska Tämä on ihan kummallista. Emmehän me voimme tällaista sekasotkua millään tavoin yhtenäisesti soveltaa jäsenvaltiot eivät tiedä, mitä tällaisten sekavien sääntöjen pohjalta tehdään. Kahdenvälisiä sopimuksia ei ole allekirjoitettu kolmansien valtioiden kanssa, eikä meillä ole yhteisymmärrystä tästä Euroopan tasolla. Meillä on valtava määrä kaikenlaista tällaista epämääräistä vallalla. Me tarvitsemme täsmälliset säännöt ja meidän täytyy myös välittää ne selvästi julkiselle mielipiteelle kansalaisillemme, jotta he saavat tietää, mitä me oikeastaan olemme saaneet aikaan tässä turvapaikka- ja pakolaisasiassa kentällä. Session. Kiitoksia. Halusin yhden täsmennyksen liittyen näihin oikeudellisiin takeisiin ja oikeudelliseen maahanmuutto-oikeuteen. Monissa jäsenvaltioissa ollaan vähentämässä resursseja ja menettelyitä turvapaikkamenettelyissä, ja tämä on aika huolestuttavaa. Tällä tavalla halutaan nopeuttaa ja yksinkertaistaa byrokraattisia toimia, jotta voidaan nopeasti palauttaa nämä ihmiset. Eli kun ajatellaan näitä palauttamisia, niin tässä saatetaan puuttua oikeuksiin, jotka liittyvät oikeudellisiin takeisiin, joita kansalaisilla on. Ja halusin kysyä, mitä komissio aikoo tehdä suojellakseen turvapaikan hakijoiden oikeuksia näissä asioissa. Kiitos. Jean Lambert, please. Lambert, olkaa hyvä. Thank you. My apologies for... Kiitos. Anteeksi, että ollut kokouksen alussa. Meillä oli varjoesittelyiden kokous. Eli se, mitä Dias de Meras sanoi, jos nyt muistan oikein, niin tämä oli 18 kuukautta poikkeuksellisissa olosuhteissa. No, kuinka usein jäsenvaltiot sitten pitävät olosuhteita poikkeuksellisina, jotta aikaraja voidaan pidentää, mitä säilönottoon tulee. No tietysti tässä tilanne on eri, eri jäsenvaltioissa. Meillä ei ole ainoastaan tällaisia keskiarvoja, mitä säilönottoon tulee, vaan myös yleisin aika. Ja miten tämä oikeastaan lasketaan? No, me olemme tutkineet asian on ainakin yksi jäsenvaltioille enemmänkin tällä hetkellä, jotka käynnistävät kellon aina uudestaan, kun henkilö siirretään Eli tässä tämä aika ei akkumuloidu 10 päivää täällä, 25 tuolla ja sitten taas 15 jossain muualla, eikä niitä lasketa yhteen. Ja haluaisin tietää, ovatko jäsenvaltiot edistyneet menettelyn suhteen, joka koskee henkilöitä, jotka ovat ikään kuin valtiottomia onko tähän kehitetty menettelyjä. Ja sitten, sitten ne, joita ei voi palauttaa, koska nyt esimerkiksi valtiosta he tulevat eivät ota heitä takaisin. Miten tässä kehitetään politiikkaa, kuinka näitä henkilöitä käsitellään? Ja tällä on toki sitten seurauksia näille yksilöille ja toki myös jäsenvaltioille. Parlamentti tutki asia jokin asia sitten. Jos meillä ei ole ajankohtaista tietoa, niin ehkä meidän täytyisi tutkia asia uudelleen. Kiitos tästä, Jean. Ja vielä Swinberg. Tack. If mördade en terrorist fyra... Kiitoksia. Viime perjantaina terroristi murhasi neljä ihmistä ja haavoitti lukuisia muita Ruotsissa. Hänellä ei ollut oikeutta oleskella maassa, mutta silti hän pystyi tekemään tämän iskun. Miksi hän sitten oli vielä maassa? No useat poliitikot ja muut tahot ovat keksineet termin paperittomat ja Siis se kuulostaa maahanmuuttajalta, joka on menettänyt paperinsa, mutta sehän tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja ei ole viitsinyt hakea turvapaikkaa tai ovat hakeneet, mutta heidän anomuksensa on hylätty, joten he jäävät sitten maahan laittomasti. Ja minulla ei ole kärsivällisyyttä maahanmuuttajia ajatellen, jos he miettivät, missä he haluavat elää, kun he ajatellaan, missä on parhaat olosuhteet, mutta vuonna 2013 tämänhetkinen oikeusministeri vitsaili siitä, että poliisi etsi ihmisiä, jotka olivat laittomasti Ruotsissa ja katsoi, että poliisin pitäisi tehdä jotain hyödyllisempää. Morgan Johansson ei edes katso, että poliisin olisi pitänyt yrittänyt löytää terroristia ennen tätä iskua. Valiokuntamme jäsen Wikström sanoi 2014, että sen sijaan, että investoidaan valtaviin palauttamisiin, niin EU pitäisi vahvistaa laillisia keinoja päästä eu Hänen ratkaisunsa siksi ei ollut se, että katsotaan näitä laittomia maahanmuuttajia ja Eurooppaan lisääntynyttä maahanmuuttajia, mutta ruotsalaisena minun täytyy ikävä kyllä sanoa, että minä en luota Cecilia Wikströmin tässä kysymyksessä. Ne, jotka halusivat estää terroristi-iskun, katsovat, että hänet pitäisi korvata esittelijänä. Tämähän saattaa olla nyt kaikkein suurin turvapaikkajärjestelmän muutos kautta aikojen. Kun Dublinin muutokset toteutettiin vuonna 2013, ne epäonnistuivat. Onko meillä vielä puheaikaa? Ähm, niin, tämä on kyllä vähän toinen asia, mistä puhutte. Voitteko päättää puheenvuoronne? Eh, det vi måste göra nu, det är att... Eli nyt meidän on varmistettava, että ne, joiden anomukset on hylätty, saadaan pois maasta välittömästi. Ja jos se ei ole mahdollista, niin silloin meidän täytyy kuitenkin pystyä pidättämään nämä ihmiset, kunnes heidät on palautettu. Jos EU pitäisi tehdä jotain, niin maahanmuuttajien palauttamisen pitäisi olla yksi korkeimmista prioriteeteista. Since I was being approached by my, by my... Ei. Niin. Minun täytyy varmaan nyt selvittää tämän puheenvuoron jälkeen pari sanaa. Minusta täytyy käyttää tätä tässä nyt puheenvuoro siksi, että tässä nyt mustamaalataan ja moititaan kollegoita, kun on ollut tuollainen järkyttävä isku Ruotsissa. Ihmishenkiä on menetetty ja ihmiset kärsivät. Nyt me Ruotsissa olemme yhdessä päättäneet, että vihaa ei voi tukahduttaa taas vihalla, vaan tämän tragediaa voimme jättää taakse yhdessä ja rakkaus on paljon vahvempi kuin terrorismi ja viha ja uskon, että näin meidän pitäisi tässä valiokunnassa myös tätä itse kunkin muistaa ja pitää mielessä. Me varmasti jokainen muistamme, että olemme tässä talossa esittäneet poliittisen tahtomme alku tuossa alkuperäisessä lausunnossamme pakolaisuudesta 75 prosenttia nimenomaan puhui juuri siitä, mistä minä sain äsken kuulla ikäviä kommentteja. Me tarvitsemme turvalliset reitit turvapaikanhakijoille Eurooppaan. Ja tämähän sitten johtaisi turvallisuuteen ja me tietäisimme, mistä henkilö tulee ja mihin on menossa tässä järkyttävässä kaoottisessa tilanteessa, jossa turvapaikkajärjestelmä on romahtanut tai ei koskaan itse asiassa edes toiminutkaan. Tämä me nyt tiedämme ja näin meidän nyt täytyy ryhtyä toimimaan. Me emme saa nyt luovuttaa, vaan meidän täytyy tarttua toimeen yhdessä ja uskoa vahvasti siihen, että yhdessä ystävyydessä ja rakkaudessa ja eurooppalaisessa hengessä me pääsemme tästä kaikesta yli, mitä juuri kuulimme ja olemme saaneet, joutuneet kokemaan viime perjantaina. Thank you very much. And the final speaker is Mr. Kiitos ja vielä voit. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Danke auch an die Kommission. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset myös komissiolle tästä laajasta toimintasuunnitelmasta, mitä tehokkaaseen palauttamispolitiikkaan tulee. Kuitenkin joitakin kysymyksiä jää. Te puhuitte 20 miljoonasta eurosta, jotka vuonna 2017 on käytetty vapaaehtoiseen ähm, paluuseen, ovatko nämä ainoastaan EU-määrärahoja? Lasketaanko tähän myös kansallisten jäsenvaltioiden määrärahat? Ja sitten, jos sanotaan, että aika harvat ovat tähän asti käyttäneet näitä määrärahoja tai palanneet vapaaehtoisesti. Miten suuri tämä summa on, jonka tämä henkilö saa, ja onko tämä Euroopan laajuisesti sama summa, vai onko niin, että joku, joka palaa Kreikasta vapaaehtoisesti, saa eri summan kuin joku, joka palaa Ruotsista vapaaehtoisesti vai onko tässä laskettu joku keskiarvo, jonka komissio on laskenut ja jota sitten komissio suosittelee, vai mm, liittyykö tämä nyt sitten siihen, että hän itse neuvottelee summan, saako hän sitten sekin vai... No sitten vielä kysymys miten komissio välttää sen, että jos saa rahaa, niin tämä henkilö ottaa tämän rahan ja sitten puoli vuotta myöhemmin sitten asettaa saman turvapaikkahakemuksen toisessa maassa ja sitten hän saa tästä maasta jälleen summan ehtoiselle paluulle tai sitten joku perheenjäsen. Olemmeko, tai pystymmekö välttämään tällaisen väärinkäytöksen? Niin, ovatko nyt kaikki halukkaat saaneet puhua? Tarkastan vielä. Ja Virgia, olkaa hyvä vielä. Ja sitten komissio sen jälkeen. En ollut varma, halusinko puhua, koska en ollut mukana keskustelun alkuvaiheessa. Olin lukoisen valiokunnassa, kun siellä äänestettiin Dublinin uudelleenlaatimisesta. Eli tässä on hiukan hankalaa seurata kaikkia asioita samanaikaisesti. Pari yleistä huomiota, koska tiettyjä puheenvuoroja nyt ei voi jättää ilman kommenttia. Eli haluaisin ilmaista solidaarisuuteni Cecilia Wikströmille ja kaikille ruotsalaisille, kun ajatellaan nyt tätä viimeistä terroristi-iskua, joka tapahtui hänen maassaan. Tällaiset iskut Tällaiset henkilökohtaiset hyökkäykset ovat arvostelun alapuolella, mutta se siitä. No nyt ollaan yhä enemmän tilanteessa, joka mielestäni on aika skitsofreninen. Yhtäältä parlamentin enemmistö vaatii, että EU toimisi enemmän ja että komissio tekisi enemmän. Ja toisaalta sitten neuvosto haluaa tehdä yhä vähemmän. Eli että he eivät halua, että heidän asioihinsa puututaan. Mutta niin kauan kuin meillä ei ole eurooppalaista politiikkaa, joka mahdollistaisi sen, että turvapaikan hakijoita voidaan käsitellä yhdenmukaisesti samoilla kriteereillä, niin meillä on sitten kantoja, jotka ovat kestämättömiä verrattuna oikeudelliseen tilanteeseen. Kun katsotaan itärajaa ja sieltä tulee hyvin paljon maahanmuuttajia, sitten taas etelän reitti on yhä enemmän tukossa, niin kaikkein hankalin tilanne, sota-alueet, konfliktialueet, sorto, niin tätä on juuri etelärajoilla – ja nyt täytyy miettiä, mitä halutaan tehdä. Kansalaisjärjestöt ovat ottaneet meihin yhteyttä ja vaatineet, että olemme valppaina näissä palauttamiskysymyksissä silloin, kun jäsenvaltiot niitä toteuttavat. Ja meidän pitää olla valppaina, kun ajatellaan henkilöitä, jotka palautetaan tiettyihin valtioihin, joissa heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta. Jäsenvaltiot ovat toteuttaa palautuksia enemmän. Sitten meillä on Turkki sopimus ja Afganistanin sopimus. Olemme nähneet, mitä tapahtuu Afrikan sarvessa. Itse olen ranskalainen ja tällä hetkellä tietyt sudanaiset, me taistelemme sen puolesta, että tietyt sudanaiset eivät palautu Sudaniin, he tulevat Darfurista. Ja tällä hetkellä toimitaan ihan hullunkurisesti. Ja se, mistä juuri saamme kuulla, eli se, että vähennetään mahdollisuuksia vapaaehtoiseen palauttamiseen – ja että halutaan hinnalla millä hyvänsä torjua turvapaikanhakijoita ja halutaan tehdä näitä pakkopalautuksia enemmän, niin se ei voi olla ratkaisu, jos me haluamme noudattaa ihmisoikeuksia ja maahanmuuttajien oikeuksia ja erityisesti Geneven yleissopimusta. Me olemme siitä ikävä kyllä yhä kauempana. Okay, um... No niin, Tudorake seuraavaksi. Ehkäpä nyt kun tässä on kuultu näitä puheenvuoroja, niin on aikamoinen, sen aikamoisen tärkeä asia parlamentille ja tälle valiokunnalle ylipäätään. Ja siksi toivoisin, että voisitte nimenomaan kiinnittää huomiota hyvin tarkasti siihen, mitä komissio voi tehdä ja mitä ei voi tehdä tässä palauttamisasiassa. Ja pyrkikää nyt näiden aika, tietyjen aikarajojen sisällä myös aika selkeästi selostamaan sitä, mihin voitte vaikuttaa mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Uh, kiitokset, kiitokset kaikille kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys tuli esille useammassakin puheenvuorossa takaisinottosopimuksista ja yhteistyö kolmansien valtioiden kanssa. Tietysti ilman yhteistyötä ja ilman hyvää yhteistyötä takai, hyviä takaisinottosopimuksia kolmansien valtioiden kanssa. Meidän on turha haihatella tällaista tehokasta palautuspolitiikkaa ja komissio, komission jäsen on usean otteeseen maininnut myös täällä siitä, että me myös ulkosuhdehallinnossa ja komissiossa ylipäätään haluamme saada yhteistyötä näistä takaisinottosopimuksista aikaan paljon enemmän. Ja nimenomaan unionin laajuiset takaisinottosopimukset ovat tähtäimessä, ei yksittäiset. Mutta kuitenkin aina tarvitaan kaksi henkilöä näihin kansainvälisiin sopimuksiin. 17 kolmannen valtion kanssa tällainen takaisinottosopimus on allekirjoitettu ja nämä sopimukset sinänsä toimivatkin, mutta vaikeuksia on kuitenkin ollut Pakistanin kanssa tehdyssä takaisinottosopimuksessa, mutta nyt se kuitenkin toimii vuoden kuluttua vähän paremmin. Ja me neuvottelemme sitten takaisijottosopimuksista, mutta emme mitään ihmeitä voi odotella. Me käytämme tietysti kaikkia mahdollisuuksiamme tässä näissä neuvotteluissa ja mietitään juuri, olemmeko riittävän joustavia ja riittävästi käytämme eri välineitä tässä näissä neuvotteluissa kyllä erityisesti kun ajattelen viime vuoden neuvotteluja viiden valtion kanssa, me käytämme erilaisia mekanismeja eri maihin näissä takaisinotto- ja palautusasioissa. Me puhumme tietysti muista kauppapolitiikasta, muista politiikan aloista ja sen sellaisesta voidaksemme löytää oikean yhteistyökehyksen takaisinottosopimuksen allekirjoittamiseksi. Viime kuukausien aikana me olemme myös pyrkineet saamaan tuloksia aikaan enemmän. Me olemme ottaneet paremmin tällaisen käytännönläheisemmän lähestymistavan valtioiden kanssa, jotka arkailevat allekirjoittaa takaisinottosopimusta sellaisenaan. Esimerkiksi Afganistan tässä nyt on ollut tapetilla. Olemme puhuneet myös muista yhteistyön muodoista Afganistanin kanssa, jotka sitten liittyvät selvästi sovellettaviin sääntöihin. No, olemmeko me nyt tyytyväisiä neuvottelujen nykytilanteeseen? No emme. Me toivomme kyllä saavamme aikaamme paljon enemmän. Eri toten Länsi-Afrikan alkuperävaltioiden kanssa haluaisimme siellä näiden lähtömaiden kanssa yhteistyön yrittää parantaa. Me neuvottelemme tosiaan näiden kanssa ja kolmansien muidenkin maiden kanssa kumppanuusyhteistyön puitteissa asiasta. Toiseksi turvapaikkamenettelyistä ja siitä, käyttävätkö jäsenvaltiot kaikkia mahdollisia välineitä turvapaikkamenettelyjen nopeuttamiseksi. No me jatkuvasti valvomme jäsenvaltioiden toimia turvapaikkamenettelyissä. Tämä toki liittyy jatkuvaan valvontaan, jota harjoitamme palauttamisdirektiivistä ja sitten säilönotosta ja pidätyksestä. Sen, tähän hän yksi jäsen ansiokkaasti viittasi. No, direktiivissä on tietyt rajat, mutta monet jäsenvaltiot käyttävät väärin tätä. Kuinka moni jäsenvaltioista tosiaan on sitten direktiivin oikeasti ottanut oman lainsäädäntöönsä? Kyllä jollain tavalla kaikki, mutta tämä sitten vaihtelee kovasti millä tavalla. Ja me olemme nyt kaksi vuotta sitten toteuttaneet palauttamisesta näitä Schengen-tarkastuksia ja siksi me olemme sitten suosituksemme laatineet itse suosituksessa ei ole tarkoitus mitään teoriaa esittää eikä teoretisoida asioita siitä, miten voitaisiin paremmin toimia, vaan kaikki on peräisin käytännön tarkastuksista, käytännön tiedoista ja kokemuksista Schengen-tarkastusmatkoiltamme. Ja sen, miten direktiivi on otettu lainsäädän, kansalliseen lainsäädäntöön ja miten jäsenvaltiot ovat ottaneet tämä eri aikarajat käyttöön säilönotosta, on todellakin myös valvonnan ja tarkastuksen kohteena. Käytänteet vaihtelevat reippaasti. Me emme ole Schengen tarkastuksissamme kuitenkaan löytäneet riittävästi perusteita ryhtyä rikkomusmenettelyyn, mutta jatkuvasti kuitenkin tarkkailemme tällaista mahdollisuutta myös Schengen-tarkastuksissamme. Me olemme vasta nyt välissä jäsenvaltioiden arvioissa, arvioinneissa. No, voidaanko sitten pakolainen ja laitomaahanmuuttaja maahanmuuttaja selvästi erottaa toisistaan. Onko sellainen ero olemassa? Kyllä meidän mielestämme on. Meidän lainsäädännössämme myös useammassa menettelyssä, jota, käsitetään, jota sitten esitetään kansainväliseksi suojeluksi ja sitten jotka taas ovat laittomasti maassa oleskelevia ja joihin nämä palautussäännöt sitten tulevat sovelletuiksi. Sitten mietimme erilaisia oikeuskeinoja tai näitä turvallisia reittejä unioniin laittomaa maahanmuuttoa estäksemme. Ja palautuspolitiikkaa tässä yhteydessä, no se kuuluu siihen, mitä aluksi sanoin toimistamme. Me olemme tosiaan tähän pyrkimässä maahanmuuton hallinnossamme. Ja sitten raha, rahoitus näihin palauttamismenettelyihin ja niin poispäin. Tässä on puhuttu 310 miljoonasta. No nyt kun me puhumme tästä AMIFista, maahanmuutto- ja turvapaikkakotouttamisrahastosta 800, 800 on tässä tuo summa ja komissio tarjoaa myös 200 miljoonaa vielä tämän vuoden aikana jäsenvaltioille lisärahoitusta asiaan. Eli kyllä uskon, että rahaa on kyllä jäsenvaltioiden viranomaisten käyttää niitä sekä palauttamispolitiikassaan että muussa politiikassa tarvittaessa. No, seuraammeko ja tarkkailemmeko me tätä käytämmekö me tätä vapaaehtoista paluuta riittävästi? No, me puhumme myös tästä uudelleen kotoutusmenettelystä. Me puhumme aina vapaaehtoisesta paluusta ja uudelleen kotouttamisesta yhdessä, koska uudelleen kotouttaminen kuuluu tuohon pakettiin aivan tiiviisti. Meillä on tähän olemassa myös ohjelmia sellaisten valtioiden kanssa, joissa tuo palaaminen ja uudelleen kotiutuminen on hyvinkin hankalaa. Miten nämä palautetut sitten pystyvät kotoutumaan uudelleen omiin yhteisöihinsä? Ja meillä on tietysti pitkän aikavälin tavoite siihen, että he eivät sitten lähtisi taas uudelleen tuolle vaaralliselle matkalle kohti mannertamme. Kiitos. Very much. Kiitos tästä. Näin. Kuusi ja seitsemäs kohta esityslistalla on käsitelty ja äänestykset alkavat 10.11. Jatkamme silloin, pidämme taukoa siihen asti, koettakaa myös hakea sähköiset äänestyskorttinne, eli 10 yli 11 äänestämme. Okay, colleagues, we're going to begin the votes. Take your seats. No niin, nyt aloitamme äänestyksen. Käykääpä paikoillenne. Oletteko valmiita? Aloitamme kahdeksannesta kohdasta unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt. Danielle Viotti on valmistelijana. Ja sitten aloitamme tarkistuksesta 15. Äänestys alkaa. Is everyone ready? Everyone voted? Ovatko kaikki jo äänestäneet? Hyvä. Niin vielä odottelemme tässä pari kollegaa on saapumaisillaan. Keep the vote open, don't worry, don't... Mutta äänestys tässä vain jatkuu. No, on one of these days something is going to happen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 hylätty. 17 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 äänestys alkaa. Koneeni ei toimi. Minä äänestin puolesta. Vote and laskemme tämänkin Spinellin äänen siis. Hän äänesti siis puolesta, sehän on hänen omansakin. Te varmaan niin vaihdoitte siis paikkaa nähtävästi. Eli äänestys vielä jatkuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hylätty. 21 toinen osa äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Neljä. Äänestetään. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 23. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 24 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 28 alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 29 puolesta. Äh, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 31 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 32. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme kompromissista kaksi. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 35 äänestämme siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme seitsemännestä. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 36 toinen osa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 37, 8 ja 9 yhdessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdantos on kappaleet kahde, tarkastus kahdeksan, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty yhdeksän. Äänestys päättyy. hyväksytty. 10. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 12 äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty ja 13 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Ja sitten äänestämme tästä lopputekstistä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hyväksytty 45 puolesta, 5 vastaana, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. We now uh, move to the point nine and the vote. Sitten kohta yhdeksän esityslistalla Tanskan kuningaskunnan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus. Jos esittelee haluaa puheenvuoroa, niin sitten voimme siirtyä suoraan äänestämään. Ihan nopeasti. Kiitoksia. Tässä on kolme tarkistusta Sippeliltä ja Kinichiltä ja sitten Peterseniltä ja me tuemme niitä kaikkia. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Kiitoksia esittelijä. Eli sitten äänestämme tarkistus 1. Äänestys alkaa. Vote is closed. That is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin ikään hyväksytty. Ja sitten loppu. Äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 51 puolesta yksi vastaääni yksi tyhjä ääni, eli onnittelut esittelijälle Diestemeralle. Kiitoksia. Äänestys päättyy tähän ja kokous päättyy tähän ja nyt jatkamme koordinaattorien kokouksella. Niin pidetään 10 minuutin tauko. We work